Voilà, je vous... Bonjour à tous. Hyvää iltapäivää kaikille. Ehdotan, että aloitamme kohdasta 11 heti nyt. Kyseessä on kansainvälisen työjärjestön ILON esitys Karen Cortis, joka on kansainvälisten työalan normien osaston varajohtaja. Hän tulee ensin puhumaan meille siitä, kuinka ILON normeja toteutetaan niin hän tulee puhumaan 106. kansainvälisestä työkonferenssista, joka järjestettiin kesäkuussa. Ja hän tulee myöskin puhumaan tietyistä asioista, kun useat ovat työn alan intavaliokunnassa. Meillä on Ilon kanssa säännöllistä mielipiteiden vaihtoa ja koska olemme saaneet jo kansainvälisestä työkonferenssista hyvää taustaa toivon, että olemme iloon yhteydessä tulevaisuudessa mm, säännöllisesti. Toivottavasti kansainvälisten periaatteiden kunnioittaminen tulee tukemaan meidän työtämme. Rauha Kurtis, olkaa hyvä tämän puheenvuoro. Eh, thank you very much for the invitation to come before your committee. Kiitos kutsusta tulla tänne valiokuntaanne tänään. ILO pitää hyvin tärkeänä teidän valiokuntanne työtä ja meitä ilahduttaa hyvää yhteistyötä meidän teillä on kanssanne on ollut vuosien saatossa. Olemme iloisia jatkamaan työnne tukemasta. Keskeinen ilon asiakirja, joka tukee instituutimme työtä on vuoden 1991 eh, eh, julistus, joka koskee hyviä periaatteita. Ja tuo asiakirja, jonka kaikki tunnette erittäin hyvin, niin se tukee sitä työtä, jota EU tekee, jota ILO tekee, siinä, että kunnioitetaan ja tuetaan neljää perusoikeutta. Tehän tiedätte, että soveltamisen tasossa kiinnitetään huomiota nimenomaan kahdeksaan perustavaltuuseen perussopimukseen, kun puhutaan kysymyksistä, jotka nousevat esille kansainvälisessä työkysymyksissä. Ja tässä puhutaan kaikkea järjestämisoikeudesta ja siitä, että tunnustetaan oikeus työehtosopimuksiin – liittyy myöskin sisähuoli, jotka liittyvät siihen, miten pannaan toimeen eh, työtarkistus eh, yleissopimukset ILOssa on äskettänyt siirtymystä siihen, että on yhä enemmän niitä, jotka ratifioi tätä. Ja eh, täytyy kiinnittää huomioon sosiaaliseen edistykseen ja kansallisen taloudellisen kasvuun, mutta kuitenkin pyritään myöskin ratifioimaan näitä ydin perussopimuksia EU-tuella ja aika ajoin näissä on kysymys myös sellaisesta suositumusohjelmista, tai myös tähän joistakin maista, joista keskumme silloin, kun puhuttiin näistä soveltamisstandardeista vuosien saatossa. Mitä tulee reiluun globaalistumiseen, siinä puhutaan siitä, mitä on kunnollinen työ, työn, työllistäminen asianmukaisissa olosuhteissa, sosiaalinen suojelu, työntekijöiden ääni sosiaalisessa vuoropuhelussa ja kansallisten työstandardien tunnustaminen. Katsomme sitä, miten työolosuhteet vaikuttavat ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus vaikuttavat kansainväliseen talous- ja rahapolitiikkaan ja myös kaupapolitiikkaan. Tästä ILOn julistuksesta lähtien monet ILOn jäsenet ovat nyt pyytäneet tukeamme eh, siinä, miten edistetään eh, hyviä työskentelyolosuhteita sopimusten puitteista. Ajatellen yleistä kehitys- ja kauppayhteistyötä olemista mieltä, että on tärkeää voidaan tukea jäsenvaltioita, niiden noudattavat ILO-velvoitteitaan. Että tuota hankkeet lukuissa maissa, mainitsin Mongolian, Pakistanin, Filippiinit, Taimaan, Armenian, Kapverden, El Salvadorin, Guatemalan ja Paraguain. Tämän kestävän äh, kehityksen äh, yhteyden puitteissa olemme puhuneet myöskin rakenteellista integriteetistä ja siitä, että edistetään työturvallisuutta. Pyrin myöskin samaan aikaan lisää kunnissa työntekijöiden oikeuksille ja Bangladesissa tässä on tapahtunut edistystä. Mitä tulee siihen, miten äh, ILUn valvovat elimet toimivat, ovat hyvin keskeisiä tässä yhteydessä. Ja kun katsoo maita, ennen kaikkea Bangladesia ja työtä, jota ILO on siellä tehnyt ja siitä, miten äh, näitä mikä on soveltamisen taso. Guatemalassa ja Filippiineillä on myöskin hankkeita, joita tuetaan, äh, tukee kehitysyhteistyöpääosasto, jossa on kysymys myöskin kansainvälisten äh, työvoimaa koskevien tasan noudattamisesta ja kysymys myöskin siitä, että ylimääräisten perusoikeuksia on hyvin tärkeää, että näitä asioita pidetään esillä – jatkuvasti minä itse ja kollegamme kansainvälisen työstandardien osastolla tekemään tämän hankkeen puitteissa työtä Guatemalassa syyskuussa ja Filippiineillä lokakuussa ja varmistamme sen, että on synergiaa, jota luodaan näiden hankkeiden välillä. Vuosien aikana työ on koskenut myöskin Turkkia EUn sosiaalisen vuoropuhelun hankkeen kautta, ja nyt hetki on todella tärkeä. on läsnäolo paikan päällä hyvin tärkeää niin, että luon, varitaan sitä, että ammattiliitot voivat toimia ilmaista huolenaiheensa ja voivat käyttää ILOta keskustelukumppanina niin, että voidaan tarttua kysymyksiin myöskin hallituksen kanssa. ILO uskoo, että kaikki tämä todistaa sitä, miten tärkeää on yhteistyö asioissa, jotka ovat yhtäläisen kiinnostuksen kohteita. On tärkeää saada aikaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet eh, niin, että ne ovat standardi, jonka pohjalta arviot tehdään. Ja standardien soveltaminen merkitsee sitä, että on kolmen osapuolen eh, lähestymistapa ja sitä, että kun määritellään ne alueet, joilla edistys täytyy ryhtyä toimiin, kansainvälinen työjärjestö, sen velvoite on saada aika järkevää vaikutusta ja sen tukea sitä, että on järkevää vihuvaikutusta ja että on tukea Euroopan unionin taholta. Tällä alustavalla kommentilla uskon, että varmastikin sanoisin, että varmasti kiinnostaa kuulensa tapauksista, joista olemme keskustelleet. Ja myös kannattaa kenties kuulla ILOn e käynnissä olevista toimista näissä maissa, joten jatkan tällä ja, ja olen valmis vastaamaan kysymyksiä, jotka liittyvät näihin eri maihin. Ensinnäkin Meillä on Bangladesh, josta on keskusteltu tänä vuonna, kun on kysymys standardien soveltamisesta, esimerkiksi järjestötymisoikeussopimuksen eh, toteuttaminen. Tästä asiasta on keskusteltu lukuisissa yhteyksissä, muistan, että samoin myöskin eh, kysymys, jotka ovat olleet esillä, jotka liittyvät näiden standardien soveltamiseen, jotka koskevat näitä yleissopimuksia, ovat nousseet esille myöskin kestävän kehityksen kokonaisuus. The government. The work that the... Sitten on tärkeää, että työtä, jota EU on tehnyt, seurattaisi tätä kehitystä. Tämä on uskoakseni välttämätöntä, että voidaan varmistaa edistyspanelisissa. Tämä on ollut riittämätöntä. Paljon työtä tehdään kuitenkin havaittu näin. Monet alueet, joita tämä standardien soveltamiskomitea totesi, oli se, että työvoimaministeriö pitäisi hyväksyä standarditoimintamenettelyt rekisteröintiä varten. On myös todettu, että työtä tehdään liian työläällä tavalla. ajattelen, mitä tulee epäreiluihin käytäntöihin, jotka koskevat työvoimaa. Ne ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotta voidaan varmistaa riittävä suojelu järjestäytymisoikeuden osalta alueita, jotka pysyvät haasteina. Hallitus on nyt <clears throat> luonut kolmen kantaa, kolmikantaa kuulemiselimen, joka, <clears throat> joka käsittelee työvoimaa koskevaa lainsäädäntöä ja tekee mahdollisuuksia ratkaisu, mahdollisia ratkaisuja, jotka voisivat saada aikaan sen, että lainsäädäntö enemmän vastaisi ILOn yleissopimuksia. Meidän on meidän on vielä otettavissa odotettava lopullisia esityksiä, joita, parlament, hallitus työstää. Tässä yhteydessä me ymmärrämme, että he tarkastelevat <clears throat> sitä, miten voitaisiin vähentää vähemmäisvaatimuksia koskevat jäsenyyttä ja esimerkiksi äh, ammattiliiton luomista ja myöskin niitä yksityiskohtia, äh, äh, jotka tähän liittyvät, mutta ne eivät vielä ole täysin selviä. Sen lisäksi on ponnisteluja korjata lainsäädäntö, joka koskee prosessointivyöhykkeitä, ja tämä on yksi kaikkein mutkikkaimmista alueista, jota he ovat käsitelleet. Tällä hetkellä keskustellaan kumppaninen keskuudessa, jotka koskevat tätä Expo Processing Zone-kysymystä – tietyt investoijat ja tietyt työntekijöiden hyvinvoinnista vastaavat yhte, yhteisöt, niin kuin on todettu, täytyy katsoa vielä sitä, että voisiko vaikka kansalliset osapuolet keskustella tästä järjestämisoikeudesta, eli sen työnantajajärjestöjä, eri ammattiliitot, joita maassa toimii. Tämä saattaisi olla hyvin tärkeä elementti sen tarmistamiseksi, että tämä siirtyisi eteenpäin tämä kysymys niin, että tämä ratkaisu on saanut, että se vastaisi yleissopimus, joka koskee järjestäytymisvapautta – Muut kysymykset pankissa koskevat selvityksiä, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksien palauttamiseen, jotka liittyvät suljakriisiin, ja sitten tarkastukset, joita, jotka liittyvät siihen, jossa on yksi työtarkastaja, joka kautta Bangladesin voi tarkastella tilannetta eri puolilla. Meillä on suuri tekninen hanke myöskin käynnissä Bangladesin alueella. On ILOn tekemää työtä paljon, pyritään edistämään perustandardien tukemista niin, että tuetaan työministeriötä siinä, miten se kehittää tarkastuspalveluita, jotka ovat valmi- varmistaa sen, että sopimusandien toimeenpano tapahtuu tehokkaasti. Tämä työ jatkuu sen työn rinnalla, jotta Bangladesin omassa ohjelmassa pyritään parempaan työskentelyyn, työolosuhteisiin, joka on, joka on myöskin sellainen, että sillä on yhteyksiä ammattiliittoihin. Sitten siirryn Kambodsaan. Kambodža on ollut keskustelun kohteena viime vuonna standardien soveltamiskomiteassa ja myös tänä vuonna. Ja siitä on puhuttu myös on tapahtunut matka-alueelle tämän vuoden maaliskuussa. Ja se työn tuloksia tullaan katsomaan asiantuntijakomiteassa tämän vuoden lopulla. Tämä standardin soveltamiskomitea on antanut hallitukselle ja työmarkkinaosapuolille aikaa tarkastella suosituksia, jotka tulevat eh, esille, jotka ovat esille tässä raportissa, joka liittyy paikalle tehtyihin eh, selvityksiin, jotta katsoo lainsäädäntöluonnoksia ja säätösluonnoksia, jotka on näitä asioita niin, että ne ottaisi vielä esille uudestaan asiantuntijakomiteassa. Hallitus on ollut mukana teknisen tuen osalta ILOn kanssa ja hallituksen on vedottu, jotta se hyväksyisi suunnitelman toimille. Tämä toivottavasti tulee palaamaan eh, tämä asia uudestaan asiantuntijakomitean käsiteltäväksi, ja voidaan katsoa, onko muita asioita, joita voidaan, että tulee edelleen käsitellä tässä yhteydessä. Tällä on olemassa yhteys myös eh, järjestämisoikeuteen ja eh, työehtosopimusten neuvottelemiseen ja siihen lainsäädäntöön, jota hallitus käsittelee niin, että se saa siihen ILOn teknistä tukea, tällainen lainsäädäntö. Sen täytyisi vastata kansainvälisiä työstandardeja, jotka auttavat pitkän, pitkäkestoisten kiistojen selvittämiseen, joita nousee esille silloin, kun äh, Hallitus katsoo, mikä voisi olla sitten miksi kansallinen minimipalkka. Ecuador. The committee on the... Ecuadorissa tämä soveltamiskomitea tarkasteli asioita, jotka liittyivät järjestäytymisvapauden yleissopimukseen. On olemassa on käynnissä työlainsäädännön uudistamishanke, mutta hallituksen täytyy pyytää teknistä apua ILOlta tämän uudistuksen laatimisessa. On vaikeuksia, jotka liittyvät julkisen sektorin ammattiliittoihin, esimerkiksi rekisteröinnin osalta, esimerkiksi koulutusalan työntekijöiden liiton osalta ja myöskin ongelmia, jotka liittyvät työsopimusten laatimiseen, ovat melkoinen haaste tässä maassa. ILO on omien virastojensa, toimistojensa kautta alueella ollut hallituksen käytettävissä niin, että se voisi antaa tukea työlainsäädännön uudistamishankkeeseen, että saataisiin aikaan edistystä, josta voidaan raportoida sitten asiantuntijakomitealle. El Salvadorissa näemme huolenaiheet, jotka liittyvät sosiaaliseen vuoropuheluun ja hallituksen edustajien kuluttajat, lainsäädäntöasianajat, jotka edustavat ammattityöntekijöiden järjestöjä. Nyt kesäkuulta kuultiin nimenomaan tästä kolmen osapuolen kuulemista koskevasta yleissopimuksesta, kun tasaimisen puolta ongelmana oli järjestäytymisvapaus. Kummassakin tapauksessa komitea, joka käsittelee soveltamisia katsoi tärkeäksi, että tehtäisiin selvitys paikan päällä, mutta hallitus ei vielä ole hyväksynyt sitä, että tällainen selvitys tehtäisiin paikan päällä. Silloin kun keskusteltiin tästä kolmiosapuolen kuulemisylen yleisopimuksesta, niin kuitenkin missio, tällainen selvitys tapahtui hyvin pian sen jälkeen, kun tämä konferenssi oli pidetty jo heinäkuussa. Tätä kautta voitiin tukea hallitusta ja työmarkkinaosapuolia siinä, että ne olisivat hyvässä uskossa määritellä kriteeriä, jotka liittyvät edustavuuteen, mikä mahdollistaisi sen, että hallitus voisi ottaa käyttöön perinteisen kolmiosapuolen elimen Consejo Nacional Superiorin. Nämä asiat ovat olleet esillä myös ei pelkästään asiantuntijakomiteassa, vaan myös komiteassa, joka käsittelee järjestäytymisvapautta. Guatemalassa tilanne on muuttunut aika mutkikkaaksi tällä hetkellä. Komitea, joka käsitteli eh, konferenssia, tarkasteli sitä, miten sovelletaan järjestäytymisvapaus yleissopimusta ja muistutti, että tätä ei ole pelkästään tarkasteltu säännöllisesti komiteassa, joka käsittelee sanojen soveltamista, mutta sitä on myöskin tarkasteltu ILOn eh, hallitsevissa hallintoelimissä, jossa katsotaan, pitäisikö luoda tutkintakomitea. Tässä on monia kysymyksiä, jotka ovat eh, koko eh, keskinään toisiaan koskettavia, järjestämisvapaus, työt sopimukset, koska niitä ei ole edes kunnolla olemassa maassa – myöskin työtarkastukset, jotka liittyvät siihen, että voidaan suodella ihmisiä siltä, että heitä syrjitään ammattiyhdistyksen kuulumisen pohjalta, ja sitten myöskin kysymys, joka liittyy alkuperäisväestöön. Ja Ielolla on tietysti edustajansa paikan päällä, joka on ollut hyvin tehokas siinä, miten hän on voinut tukea hallitusta niin, että on päästy eteenpäin tietyissä lainsäädäntöuudistuksissa, jotka liittyvät ennen kaikkea siihen, minkälaisia rangaistuksia tarkastuksien pohjalta voidaan määritellä. Mutta kohdat, joita pitäisi uudistaa, erityisesti jotka liittyvät järjestäytymisen vapautta ja työehtosopimusten neuvottelemista. Meillä on synergiaa hankkeiden osalta, jonka mainitsin, joka liittyy siihen, miten vaikuttaa kauppaan kauppaa työllisyyteen, kansainvälisiin eh, työn standardeihin. Me olemme myös käyneet keskustelua kaupunkiväestön kanssa siinä, miten voitaisiin edistää eh, niitä eh, kysymyksiä, jotka liittyvät yleissopimuksen numeroa 87. Crisis, which toimielimellinen kriisi, joka tällä hetkellä on jättänyt avoimiksi sen, mitä ILO tulee tekemään työssään, jossa on sitoutunut tukemaan hallituksia ja työmarkkinaosapuolia ja näiden standardien toteuttamista valvon komitean suosituksia. Syyskuun puolessa välissä kollega vieraili Guatemalassa, jotta näitä asioita voitaisiin saattaa eteenpäin. Niitä, joita olen tuonut esiin eh, standardisointikomitean ja myöskin Artinklaan 26 eh, mukaisen eh, tutkinta pyynnön osalta. Intian kohdalla standardikomitea on käsitellyt työtarkastuksia. Tämä on yhä melkoisen arkaluontoinen kysymys. Hallitus ei ole vielä pyytänyt teknistä tukea ilolta, jotta standardien toteutumisen valvontavaliokunnan pyyntöjä voitaisiin toteuttaa tässä. Luonnollisesti olemme melkoisen sitoutuneita tukemaan hallitusta. Kuitenkin samaan aikaan, mikä mielenkiintoista, Intian hallitus on avannut Ilon kanssa keskustelut, keskustelut liittyen työmarkkinasopimusneuvotteluoikeuteen ja kokoontumisoikeuteen niitä koskevaan Intian ei-ratifioituun sopimukseen. Tarkoituksena on tarkastella lainsäädäntöä ja sitä, voidaanko tarpeellisia muutoksia tehdä niin, että voitaisiin siirtyä näiden vielä hyvin tärkeiden sopimusten ratifiointiin. Kazakstaniin liittyen, ja ymmärrän, että tässä yhteydessä jonkin verran on käyty tänään valiokunnassa keskustelua Kazakstanin tilanteesta. Standardin komitea arvioi tilannetta viime vuonna kun meillä oli suora kontaktimissio. Se järjestettiin viime vuoden syyskuussa. Ja tuolloin oltiin melkoisen optimistisia liittyen työministeriön osoittamaan sitoumukseen työlle ja oli sopimus siirtyä kohti lainsäädännöllisten esteiden purkamista niin, että kokoutumisen vapaus koskisi sekä työnantajien että työntekijöiden järjestöjä. Me olemme tietoisia siitä, että oikeustapauksia on aloitettu tiettyjä jäseniä vastaan, ammattiliittojen jäseniä vastaan maassa. Siellä on myöskin monia ammattiliittoja jätetty pois liittorekisteristä ja oikeustapaus on olemassa myöskin liittyen näiden järjestöjen rahoitukseen. Nämä ongelmat ovat ilon kokoutumisen vapautta koskevan komitean käsittelyssä tällä hetkellä. Mitä tulee sitten standardien eh, noudattamisen valvontakomiteaan, se on suositellut teknistä tukea ja hyvin korkean tason kolmikanta missiota, eli missiota, jolla olisi mukana osallistujia työntekijöiden, työnantajien ja hallituksen puolelta sekä ilosta. Tämä korkean tason kolmikantakokous suunnitelmien mukaan toteutuu todennäköisesti ensi vuonna. Hallitus on ollut ottamaan, valmis ottamaan jonkin verran teknistä tukea syyskuussa vastaan, mutta tätä ei ole vielä vahvistettu. Euroopan unionin vahvistettua yhteistyötä koskeva sopimus on olemassa, kuten myöskin työntekijöiden oikeuksia tukeva sellainen. Me olemme sitä mieltä, että nämäkin ovat asioita, joita me voimme tukea ja luoda vipuvoimaa, että hallitus etenisi. Eräät ongelmat, suuret ongelmat liittyen oikeustapauksiin eivät ole työministeriön alaisia ja siksi ilon suora yhteys ja neuvottelukumppani ei aina pysty paljon näiden suhteen tekemään näiden ongelmien suhteen, vaikka se on pyytänyt iloa myöskin tapaamaan muiden vastuuministeriöiden ja virastojen edustajia. Malesiassa taas olemme käsitelleet pakkotyötä standardikomiteassa, kuten myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät 98 eh, yleissopimukseen. Maa ei ole 87 sopimusta ratifioinut, erityisesti kun otamme huomioon, että meillä on TTP ja muita pyrkimyksiä saattamaan saattaa lainsäädäntö vuosien 1987 ja 1998 linjoille. Hiljattain me olemme sitoutuneet ilossa tähän työhön ja toivomme, että voimme yhä tehdä yhteistyötä tarpeellisten muutosten parissa. Myanmar, which... Myanmarissa kuulin, että te haluatte sitten käsitellä Myanmaria. Sitä ei edellisessä konferenssissa käsitelty. Kuten tiedätte, ILO on hyvin pitkään ollut mukana vastustamassa pakkotyötä, lapsityötä ja lapsisotilaita alueella. Jälleen kerran kokoontumisen vapautta koskevia kysymyksiä ja työlainsäädännön uudistusta koskevia kysymyksiä. Sehän uudistettiin hiljattain. Ollaan käsitelty kuten myöskin ammattiliittoja. Nyt hallituksella on projekti, jossa ILO tekee yhteistyötä. Tarkoituksena on uudistaa ammattiliittoja koskevaa lainsäädäntöä, kuten myöskin riidanratkaisumekanismeja. Tietyt ongelmat Myanmarissa liittyvät syrjimättömyyssuojaan, työneuvotteluihin ja niin edespäin. Ilon on ollut hiukan vaikea saada hallitusta reagoimaan näihin kysymyksiin. Ne liittyvät kuitenkin hyvin läheisesti kokoontumisen vapauteen ja haluaisimme siis jatkaa työtämme tällä alalla. Nyt tulee Paraguaihin standardien toteuttamista valvova komitea on tarkastellut työlainsäädäntöä. Ilo tarjoaa myöskin teknistä tukea kun toimielinten välistä protokollaa luonnostellaan. Mukana ovat tärkeimmät toimet. Olemme nähneet monissa maissa sen, kuinka tärkeää on ottaa myös muut kuin työministeriöiden tekijät mukaan, kuten esimerkiksi oikeuslaitos, syytteen virastot ja poliisi. Ja me olemme tehneet myöskin koulutusmallin niille tarkastajille, jotka tekevät pakkotyöhön liittyviä tarkastuksia, kuten muihin erityiskysymyksiin, kuten esimerkiksi alkuperäiskansoihin liittyen kysymyksiin. ILO pyrkii tukemaan näissä asioissa. Turkki on maa, josta keskusteltiin tänä vuonna työntekijöiden edustusta liittyvän käsittelevän yleissopimuksen tiimoilta luonnollisesti Turkin kohdalla emme suoraan käsitelleet niitä monia puutteita, joita on hätätilan jälkeen esiintynyt keskustelut kuitenkin standardikomiteassa koskevat myös näitä ja mielenkiintoista havaita, että itse asiassa yksikään muu hallituksen edustaja ei käyttänyt puheenvuoroa juuri tässä tilanteessa. Se oli melkoisen poikkeuksellista ilon standardien toteutumista valvovassa komiteassa. Ja kuten aikaisemmin mainitsin, työmarkkinaneuvottelu neuvottelu, tuki ja ammattiliittojen tuki ovat asioita, eh, jotka otetaan käyttöön, kun ammattiliitot tuntevat, että ne erityisesti ovat eh, uhan alla. Ja on, on viitteitä siitä, että sähköinen rekisteri, joka on luotu, jotta työmarkkinaneuvottelut helpottuisivat, eh, nyt itse asiassa tulisi ammattiliittojen jäseniin kohdistuvan toimen välineeksi. Minulla on vielä pari kohtaa ja pari minuuttia, joten pyrin puhumaan nopeasti Ukraina. Ukrainan suhteen meillä on hiljattainen ilon hanke, jonka tarkoituksena on työtarkastuksia vahvistaa. Luonnollisesti standardeja valvoa komitea oli hyvin tyytyväinen siitä, että äh, moratoria koskien äh, työtarkastuksia on purettu ja nämä kysymykset liittyvät läheisesti palkkakysymyksiin. Tämähän oli ilon hallinta, eli meille tehdyn valituksen aiheena. Tämä on ihan tärkeää, että pääsemme eteenpäin sekä palkka että työtarkastuskysymyksissä. Ja sitten lopultakin Vietnamiin liittyen Ilon virasto on saanut tukea Euroopan unionilta, kun se on pyrkinyt edistämään teollisuussuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Ja luonnollisesti tämäkin oli TTP johdonmukaisuussuunnitelmassa mukana ja näin. Kokoontumisen vapauden alalla on tehty paljon, kuten myöskin edustuksen suhteen yritysten tasolla. Ja nyt hallitus äh, on osoittanut merkkejä siitä, että olisi kiinnostunut pyrkimään mahdollisesti 1998 yleissopimuksen ratifioimaan työmarkkinaneuvotteluita koskien. Ja Illo pitää tätä erittäin tärkeänä asiana. Meillä tulee olemaan asiasta kokous syyskuun puoli välissä. Tässä oli nopeasti standardien toteutumista valvovan komitean työn tulokset. Minä mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin, joita teillä on. Paljon kiitoksia Rova Kurtis tästä esityksestä. Ehdotan, että aloitamme kollegoiden puheenvuoroilla. Edustaja Ryös, olkaa hyvä. Obrigado, Sr. Eh, eh, Kiitos, eh, puheenjohtaja. Haluaisin ottaa esiin vain yhden asian. Haluan kiittää tästä yksityiskohtaisesta ILOn edustajan esityksestä. Heinäkuussa 2016 astui tämä sopimus voimaan kolme vuotta, siis tämän katastrofin jälkeen Prasalla. Ja silloin me sanoimme, että meidän täytyy että me halusimme herättää keskustelun tästä Bangladeshin hallituksen vastuusta ja siitä, mitä se oli luvannut tehdä. Ja että sen pitäisi myös kunnioittaa ILOn suosituksia. Ja hallitus myös lupasi taistella korruptiota vastaan tehokkaammalla tavalla ja samoin myös, että työsuojelunormeja noudatettaisiin. Tänä vuonna me kehotimme Bangladeshin hallitusta toimimaan ja sanoimme ministerille, että heidän ei tule tässä nyt aikailla ja vetkutella näiden edellytysten täytäntöönpanossa. Eikö ilo näe, että tämä tapahtuu aivan liian hitaasti? Paljon kiitoksia seuraavaksi edustaja Martin. Pardon, merci. Uh, thank you to the ILO for presentation. Kiitos uh, ILOlle tästä esityksestä. Tämä oli hyvin selkeä tämä esitys. Minulla on muutama kysymys tietyistä maista. Me tässä valiokunnassa olemme olleet hyvin huolestuneita tilanteesta Etelä-Koreassa ja toivimme, että presidentin vaihto muuttaisi myös Etelä-Korean hallituksen asenteen. Onko Hialo nyt näinä aikoina nähnyt muutoksia Etelä-Koreassa? Ja toinen asia, liittyy useampiinkin maihin, mutta äh, ihmisoikeusalivaliokunnassa olemme nähneet äh, Filippiineille ja muilla tuon alueiden maiden kohdalla heikennystä ihmisoikeustilanteesta. Kiitos. Merci, Monsieur Scholz. Paljon kiitoksia, edustaja Scholz. Thank you, Chant. I also... Kiitos, puheenjohtaja. haluaisin esittää muutaman kysymyksen linkittää tilanteita näihin konkreettisiin, niin että saisimme tavallaan linkit konkreettisiin tilanteisiin. Meillä oli eilen konferenssi EUn eh, e eh, lähettäjäiden kanssa, jotka siis toimivat muissa maissa, ja kysy, keskustelimme ihmisoikeuksista. Joten kysymykseni kuuluu, onko ILO instituuttina, toimielimenä sitä mieltä, että olisi välttämätöntä ottaa käyttöön ihmisoikeuksissa, sosiaalioikeuksissa, lapsityökysymyksissä tällaisia sitovia sopimuksia, mekanismeja, niin että saisimme tilanteen parannettua ihan yleisellä tasolla. Meidän täytyy minusta mennä nopeammin siihen suuntaan. Haluaisin teidän näkemyksenne tästä. Ja sitten toisekseen hieman tähän liittyen, mikä on ILOn kanta käynnissä oleviin neuvotteluihin Genevessä YK ihmisoikeusneuvostoon neuvottelut liittyen yritysten vastuuseen, koska meidän täytyy nähdä nämä maailmanlaajuiset ketjut ja yhteydet, ja jos me haluamme muuttaa tilanteita, meidän täytyy löytää välineitä – näissä globaaleissa arvoketjuissa, jossa ei sanota vain, että hallitukset ovat vastuussa, vaan että myös yritysten täytyy nähdä, että tämä kaikki koskee myös heidän tuotantoaan. Mikä on ilon näkemys tästä? Paljon kiitoksia pyydän, että puhutte lyhyesti niin, että Karin Kurtus voisi vielä vastatakin ja että komissio ehti käyttää puheenvuoron. Käytän Dallin, olkaa hyvä. Yeah, I, I ask a broader question as well. Haluaisin myös esittää tällaisen hieman laajemman kysymyksen Helmutin kysymykseen liittyen Euroopan tasolla keskustellaan siitä, miten me voisimme vahvistaa EUn kauppa- ja kestävä kehityslukuja tulevaisuudessa. Ja tähän liittyy myös tämä ILOn valvontavälineet liittyen esimerkiksi asiantuntijakomiteaan tai sovelluskomiteaan. Minua kiinnostaisi tietää, miten teidän mielestänne ILOlla voisi olla aktiivisempi rooli EU:ssa, kun puhutaan kestävästä kehityksestä bilateraalisissa sopimuksissa ja myös unilateraalisissa kauppa-aloitteista, kuten esimerkiksi GSP ja GSP+. Minusta me emme voi keskittyä äh, kaikkiin asioihin, koska tämä standardikomitea on erittäin tärkeä ja on erittäin vaikea myös saada kolmikanta sopimus mukaan tähän erityiseen lukuun. Mikä on ILOn näkemys, että jos olisi, kun hyväksytään tällainen erityiskohta ja sitten sen seurauksena kuitenkaan ei tehdä kovinkaan paljon esimerkiksi EUn kauppapolitiikassa, jota kautta voitaisiin parantaa tilannetta. Mainitsitte Guatemalan ja että että siitä Guatemalasta on ollut hyvin paljon tällaisia erikoisia kohtia näissä sopimuksissa. Ja siitä huolimatta pääsykauppaan Guatemalassa on kasvanut koko tänä aikana, mutta onko tässä nyt tavallaan ristiriita, kun kauppapolitiikka ei ole sen suuntainen, mitä kestävän kehityksen tavoitteet ovat? ja mihin me olemme sitoutuneet. Miten me voimme varmistaa, että meidän kestävä että meidän kauppapolitiikkamme olisi kestävän kehityksen politiikan linjausten mukainen. Edustaja Minjo. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Rova Kurtis. Ihan lyhykäisesti, koska aikaa ei ole niin paljon. Minä luin juuri raportin Alankomaiden Intia-työryhmältä. Se ilmestyi päättyi viime viikolla ja te sanoitte jo, että Intia on hieman hankala aihe ja tämä näkyy myös tästä raportista, koska Intiassa voidaan oikeastaan puhua vieläkin modernista orjuudesta, huonoista palkoista, työolosuhteista ja paikoittain myös lapsityövoimasta. Ja äh, sen vuoksi äh, yrityksille on suositettu, että he seuraisivat tätä. Ja haluaisin nyt tietää, mikä on Ilon näkemys näistä asioista. Ja sitten ää, äh, tämä Vietnam-sopimus. 2013 komission, sop, komission tutkimuksesta kävi ilmi, että tässä sopimuksessa vo, tulee tämän sopimuksen myötä tulee tapahtumaan tavallaan suuria ihmismäärien siirtymisiä nimenomaan tekstiili- ja kenkäteollisuuteen. Ja mehän tiedämme, että näissä asiamaissa on ongelmia vaate- ja kenkäteollisuudessa, koska työsuhteet ovat huonot, palkat ovat niin huonot, että niillä ei elä ja siellä ei vieläkään saa tehdä työehtosopimuksia. Haluaisin tietää, mikä tilanne tällä hetkellä on liittyen ilon sopimuksen täytäntöönpanoon Vietnamissa. Tämä on hyvin tärkeää, koska tällä kauppasopimuksella me tavallaan pakotamme miljoonia ihmisiä tälle sektorille töihin. Kiitos. Merci, Madame Mos- Kiitoksia, edustaja Moska. Si, grazie. Kiitoksia. Minäkin lyhyesti liittyen tähän hyvin yksityiskohtaiseen eh, erityiseen ehm, e, puheenvuoron, jonka kuulimme koskien Bangladeshia ja näitä ähm, pieniä edistysaskelia, joita ollaan eh, havaittu maassa. Haluaisin ilon edustajalta kysyä seuraavaa. Voisiko hän jakaa oman kuvansa liittyen kysymyksiin, joita tämä valiokunta esittää? Eli kuinka olisi mahdollista lähestymistapaa muokata sitä, joka meillä on aina ollut Euroopassa mm, yhteistyö ja dialogi lähestymistavasta johonkin konkreettisempaan. Mehän pohdimme tätä, kuinka voisimme mahdollisimman tehokkaasti saada toimimaan suhteita, joita meillä on kolmansien maiden kanssa. Ja ilon edustajalta haluaisin tietää, voisiko hän oman kantansa antaa tähän kysymykseen. Ja sitten vielä yleisluontoisempi kysymys. Tämä ei suoraan liity niihin asioihin, joita tässä äm, alkupuheenvuorossa kuulimme, mm, mutta ilon puolesta mielellämme haluaisimme käsitellä tulevaisuuden työtä. Tämä on asia, jota globalisaatio koskettaa, kuten myöskin kansainvälinen kauppa, teknologian kehitys, kuten kollegat tietävät, ja tämä liittyy läheisesti erilaisiin työkysymyksiin. Haluaisin tietää, voisiko Ilon edustaja hiukan antaa tietoa siitä, kuinka tulevaisuudessa tämä komitea tulee tekemään töitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Ilon edustajan läsnäolosta täällä ja siitä erinomaista työstä, jota järjestö tekee. Myöskin tällainen yleinen ajatus siitä, mikä on paras muoto parantaa työsuhteita kauppasopimusten puitteissa. Ja me olemme neuvottelemassa Meksikon kanssa olevan sopimuksen uudistamisesta ja mikä on teidän arvionne siitä, mikä tilanne on tällä hetkellä Meksikossa ja mitä olisi paras tapa parantaa olosuhteita Meksikossa hyödyntäen näitä neuvotteluita käydään sopimuksesta. Kiitoksia seuraavaksi antaisin puheenvuoron komissiolle, työllisyys- ja kaupan pääosastoille kolme minuuttia molemmille ja sitten Köntisille mahdollisuuden vastata kysymyksiin. Eli ähm, Edustaja Delano. Thank you, Madam Chair. Like... Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluaisin eh, eh, kiittää Eilon edustaja tästä yksityiskohtaisesta informaatiosta. Haluaisin sanoa, että EU ei tee ainoastaan yhteistyötä ILOn kanssa, vaan maissa. Ja Euroopan unioni tukee paljon näitä projekteja, joita hän täällä mainitsi. EU on myös hyvin aktiivinen ILOn keskusteluissa liittyen myös standardien soveltamiseen ja siihen komiteaan. Ja meillä on 11 standardia, jotka ovat hyvin tärkeitä liittyen näihin keskusteluihin. Ja johtopäätöksissä esille otetut monet eh, asiat ovat sellaisia, jotka on otettu myös Euroopan unionissa monissa toimissa. Voi olla kysymys esimerkiksi työllisyyspolitiikan ulkoiset eh, ulottuvuudet, tämä voi olla yhteistyötä, tämä eh, voi olla erilaisia toimia kaupan alalla tai ennen kaikkien yhdistelmä. Ja tähän, äh, tämä työllisyyskonferenssissa 2017 EUn osuus on ollut hyvin äh, suuri. 31 EUn lausuntaa, josta on sovittu kaikissa jäsenvaltioissa, ei ainoastaan äh, standardikomiteassa, vaan myös muissa keskusteluissa, esimerkiksi kun puhuttiin perusoikeuksista ja ihmisoikeuksista työstä, samoin kuin uusista standardeista työllistettävyyteen ja työvoiman liikkuvuuteen on erittäin tärkeää myös painottaa, että näillä keskusteluilla on välillä ollut hyvinkin tärkeä vaikutus lopputulokseen. EU oli mukana tässä standardikomiteassa yleiskeskustelussa, kun puhuttiin tulevista työturvallisuus- ja terveysstandardeista ja sopimuksista. Ja niissä Äh, EU nimenomaan vaati parempia standardeja tähän. Ja EU on erityisesti vaatinut, että tämä työturvallisuus- ja terveyssopimus otettaisiin mukaan näihin perussopimusten luetteloon. Tästä ei ole vielä sovittu muualla maailmassa, mutta johtopäätöksissä äh, todetaan, että ILO pitäisi työskennellä tämän parissa, jotta voitaisiin nähdä, voidaanko tämä ottaa vielä tähän mukaan. Nämä 12 puheenvuoroa, äh, joissa EU on lähtenyt yksittäisissä tapauksissa mukaan, josta myös Karin Curtis täällä puhui, suuri osa niistä ovat tärkeitä myös meidän ulkopolitiikallamme. Kauppa, kehitysyhteistyö, ulkosuhteet, työllisyys ja niin edelleen. On tärkeää myös huomioida, että jotkut näistä positiivisista tuloksista siinä, mitä ILO on saavuttanut, ne ovat usein yhtey- tällainen yhdistelmä eri tahojen ponnisteluita. Esimerkiksi Kanada tässä, ehdotti tässä työsopimuksessa sitä, että ratifioidaan tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi TES. India on myös äh, hyväksymässä tämän sopimuksen, joka koskee esimerkiksi lapsityövoimaa. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska kesti lähes 15 vuotta ennen kuin Intia sai sen lävitse. Ja sitten vielä näistä eri maista, joista täällä on puhuttu. Tosin esiin Bangladeshin. EU puuttui Bangladeshin tilanneeseen jo äh, ennen äh, ILOta EUlla oli yhteyksiä Bangladeshin äh, hallitukseen ja äh, komissio kirjessään vaati aikaa sidottuja toimenpiteitä Bangladeshilta äh, korjata nämä puutteet, joita ILO on todennut. Ja määräaika on huomenna ja DG eh, Tradin kollega varmasti palaa tähän, mutta työllisyys, eh, kauppa ja ulkosuhteet tekevät hyvin paljon yhteistyötä Bangladesh-kysymyksessä. Ja sitten Guatemala. Tämä on hyvin hankala asia. Me olemme seuranneet tätä monta vuotta. Ja se on myös erittäin tärkeää tässä sopimuksessa kaupan kestävyys eh, kestävän kehityksen tavoitteissa. Ja kollegani kertoo varmaan tästä enemmän. Kambodža sitten. Me olemme Kambodžan kohdalla lisänneet painostusta, olemme yhteyksissä viranomaisiin, jotta viranomaiset ottaisivat vakavasti nämä eri suositukset, joita ILOn valvontajärjestelmässä on tehty. Mainitsitte myös maita kuten Myanmar, joka ei ollut esityslistalla, mutta Myanmarissa meillä on Myanmarin äh, työntekijöiden oikeusaloite, jossa pyritään uudistamaan Myanmarin työntekijöiden oikeutta. Ja Korea, te esititte kysymyksen Koreasta. Me olemme ottaneet yhteyttä äh, suurlähettilääseen komission jäsen siis, ja suurlähettiläs sanoi, että uusi hallitus ottaa esiin tämän kysymyksen siitä, että ratifioitaisiin jäljellä olevat ilon perussopimukset. Ja me seuraamme tätä nyt läheltä. Ja sitten vielä Vietnamista. Me järjestämme kahden viikon kuluttua seminaarin Vietnamissa kaupasta ja työllisyydestä, jotta voimme varmistaa työntekijöiden oikeuksien paremman täytäntöönpanon. Kiitos. Nyt herra De Franceschi. Madame. Rouva De Franceschi. I can lower my voice a bit. <laughs> Voi hiukan mataloittaa viettänä, minä olen, minä olen Madeleine, enkä Francesco. Eh, kaupan pääosastolta ja niin kiitos puheenjohtaja, kiitos myös ILOn edustajalle Karenille yksityiskohtaisesta puheenvuorosta. Haluaisin täydentää joitakin kommentteja. Tällä kollegani työllisyyden päässä puhui siitä, että harjoitamme läheistä yhteistyötä kaikissa näissä asioissa. Ja itse asiassa mitä me teimme ILO-konferenssin ennen kesäkuussa oli se, että pystymme määrittämään maita, jotka siellä on mainittu, että onko siellä jotakin yhteyksiä kauppaan, mitä voimme tehdä neuvotteluissa, esimerkiksi vapaakauppasopimuksesta ja sen toimeenpanemisessa, ja antaisin vain kuvaa teille siitä, mitä tämä tarkoittaa. Bangladesin tapauksessa monet teistä ovat nähneet kirjeitä, joita olemme lähettäneet. Olemme myöskin läheisessä yhteydessä ILOhon tässä asiassa. Minusta ne ovat kaksi keskeistä maata, mitä tulee meidän toimintaamme. Me olemme, meillä on kokouksia heinäkuussa ja Brysselissä ja Dakassa ja seuraava määräaika on 31. elokuuta. Esimerkiksi paneelisen täytyy ottaa, esittää konkreettisia esityksiä, jotka koskevat meidän kirjeitämme. Jos sen on puitteita, ajattelee, miten vakava tilanne on, mitkä liittyvät äh, lainsäädäntöön, joka koskee yleistä äh, suostumuskohtelua. Sitten Guatemala, jonka otitte esille, me lähetimme kirjeen Guatemalan tst kokousta ennen, joka pidetään myöhemmin tänä vuonna. Tämä oli tietynlainen varoitus. Me otamme esille myöskin sen osalta toimet, niin kuin Koreankin osa, eh, niin kuin Savikosta, mitä Korea. Korea on hyvin kiinnostunut. Korea välittää myöskin viestin työllisyyspääosastolle ja komissiaisen mahdollisen tapaa työasioista vastaavan ministerin. Ja silloin me näkemään tapahtuuko todellista muutosta käytännössä. Vietnam on jo mainittu, joten tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun ennen sopimuksen ratifiointia me luomme toimeenpanosuunnitelman, jossa katsotaan mitä puutteita on, mitkä aukot on täytettävä. Ja sitten vielä kaksi kohtaa. Haluan vain muistuttaa siitä, että TST-kohdat vapaakauppasopimuksessa ovat sitovia me emme ole vielä käyttäneet tätä kiistojenratkaisumekanismia, mutta me emme epäröi sen käyttämistä, jos on pakko. Ja lopuksi, mitä voidaan tehdä ILOn puitteissa enemmän? Meillä on jo ollut hyvää yhteistyötä, mutta viimeisen kahden vuoden aikana, puolentoista vuoden aikana olen nähnyt, että on tapahtunut tiettyä intensiivistymistä. Ajattelemme, vertaamme kokemuksia ja identifioimme sellaisia alueita, jotka ovat tärkeitä, pelkästään kauppaa ja muita, joissa meillä on vipuvoimaa maiden osalta, niin että saadaan aikaan muutoksia. Ja nyt rouva Kötsis, tähän voi vastata kysymyksiin. Täällä on viisi minuuttia, rouva Kötsis, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Eh, Kiitos. Yritän ottaa tässä nyt esiin näitä hyvin monimutkaisiakin kysymyksiä nopeasti. No ensinnäkin nämä maakohtaiset kysymykset. Ensimmäinen liittyy Bangladeshiin. Miten tehdä enemmän ja nopeammin? kuten DG Trading kollegat mainitsivat, nämä kirjeet, joilla pyydetään hallitukselta aikaan sidottuja toimia, olivat erittäin hyvä kannustin hallitukselle ryhtyä tekemään vakavamielisesti työtä tämän asian parissa. Mitä me nyt sitten näemme lopputuloksena jää vielä nähtäväksi. Mutta tämä on osa prosessia, joka on tullut EUn kautta koko tämän kestävän kehityksen prosessin aikana ja se on ollut hyvin tärkeää. EPZit ovat vielä ongelma ja tätä pitää ehkäpä katsoa tarkemmin, miksi tällä prosessoinnilla olisi eri standardit eikä siellä olisi tarkastajia. Joten tämä ehkä liittyy myös tähän globaaliin toimitusketjuun. Etelä-Korean presidentin muut, vaihtuminen ja on vaikuttanut ja että hallitus on ilmoittanut, että se katsoo, miten se toteuttaa tai ratifioi nämä sopimukset 87 ja 98. Tämä on erittäin tärkeää. Mitä tulee sitten taas Filippiineihin? Siellä ihmisoikeustilanne on heikentynyt, työolos, työoikeudet eivät ole niin paljon heikentyneet kuitenkaan suhteessa, koska siellä on tehty yhteistyötä yhteistyötä presidentin ja ammattiyhdistysten välillä, koska ammattiyhdistysliike auttoi presidentin valtaan. Ja he ovat sitoutuneet näihin projekteihin hyvin myötämielisesti. Joten työehdot eivät ole niin huonot kuin mitä voisi olettaa, mutta teemme jatkossakin töitä heidän kanssaan. Haluan vielä painottaa sitä, mitä DG Tradin edustaja sanoi. Nimittäin Euroopan unionin osallistuminen tähän standardikomitean työhön on erittäin tärkeää ja toivomme, että tämä jatkuu, koska tällä on vaikutus kokonaiskeskusteluihin ja joskus kritisoidaan sitä, että nämä keskustelut olisivat poliittisia, mutta EU kuitenkin tukee ILOta toimimaan sen mandaattin puitteissa kansainvälisissä työehdoissa. Sitten oli vielä kysymys siitä, olisivatko sanktiot tai tehokkaammat sanktiot olisi parempi malli kuin vuoro Puhelumalli. No ILOssa me käytämme vuoropuhelua. No Myönmarin kohdalla käytettiin sanktioita hyvin kauan ja me näemme, että vieläkin vaikka voitaisiin ottaa käyttöön sanktioita, niin ILOn tutkimuksissa ei ole tullut ilmi, että tämä sanktiomalli olisi tehokkaampi kuin vuoropuhelumalli. No, ILO on teidän käytössänne toimitamme informaatiota teille teidän arvioihinne silloin, kun te mietitte, miten parhaalla tavalla päästäisiin eteenpäin. Ja me uskomme, että se, että tekisimme vielä läheisempää yhteistyötä DG Trading ja kehityspääosaston kanssa ja että tekisimme enemmän yhteistyötä paikan päällä voisi olla hyvin tehokasta. Paljon kiitoksia Karen Kyntis. Haluaisin kiittää kaikkia tästä keskustelusta ja nyt ehkä siirrymme kohtaan 12 esityslistalla eli äänestyksiin. Ennen kuin aloitamme varsinaisen äänestyksen, ehdotan, että korttienne kanssa kokeilemme nyt äänestämistä. Onko kaikilla äänestyskortit, Daniel? Chair, excuse me. Puheenjohtaja. Voorzitter, Madam Chair. Puheenjohtaja. I, uh, badge unohdin korttini. <laughs> That's not very nice. Eihän tuo ollut kovin y- ystävällistä. Ja tämä on tullut punainen kortti. Edustaja minä voimme ottaa teidän äänenne huomioon, mutta teidän täytyy hyvin selkeästi näyttää, kuinka äänestätte.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 Kyseessä on vuonna 2018 talousarvio. Kollegamme Bögi on sen esitellyt. Me äänestämme kahdessa osassa ensin talousarviotarkistukset ja sitten päätöslauselma, joka näihin liittyy. Eli ensin äänestämme talousarvion tehdyistä tarkistuksista. 67.54 puolesta vastaan. that is a texture. This is a, that is resolution. That is a finger. Yeah. Onko kaikilla nyt äänestyslistat kyseessä? On siis talousarvioon tehtävät tarkistukset. Päätöslohjelmasta äänestämme myöhemmin. 67.54 tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 67.51 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6750 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6752 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6753 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6757 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6756 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6755 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt siirrymme äänestämään päätöslauselmasta. Tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaa siltä, että tämä oli hylätty. Hylätty. Tarkistamme. Eli kyseessä on tarkistus numero kuusi. Oui, Gauthier. Je n'ai pas les cartes. Minulla ei ole äänestyskirjaa, mut, korttia, mutta äänestän vastaan. Il est Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme seuraavaksi kompromissiin kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme kompromissiin neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14, ensimmäinen osa. Puheenjohtaja korjaa, se onkin rauennut, joten tarkistus 4, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaa siltä, että tämä oli hylätty, mutta tarkistamme toinen osa tarkistuksesta 14. Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme seuraavaksi kompromissiin viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta. EPP ei nyt äänestäkään enää. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin tarkistaa tämänkin. Eli tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. Kompromissi 6 ensin. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Vatiklu. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Ja tämä oli hyväksytty. Onnittelut, edustaja Vöge. Seuraavaksi siirrymme passons maintenant euh, au point 13. Siirrymme kohtaan 13. Kyseessä on pöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenmaiden ja Chilen tasavallan välillä, jonka tarkoituksena on ottaa huomioon Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin. Meillä on vain yksi äänestys. Ehdotan, että äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Félicitations Madame Rodriguez. Edustaja Rodriguez Pinheiro, onnittelut. Voilà, je vous propose maintenant de passer au point 14. Donc les collègues... Ehdotan, että siirrymme seuraavaan kohtaan. Hyvät kollegat, jos haluatte poistua salista, pyytäisin, että teette niin nopeasti. Les collègues, sortez rapidement s'il vous plaît. Hyvät kollegat, olkaa hyvät ja poistukaa nopeasti. je vous propose maintenant de passer au point euh, 14. Ehdotan, että siirrymme nyt kohtaan 14. Seurantaryhmien toiminta. Juuri ennen kesätaukoa kaksi komission seurantaryhmää kokoontui ja me tulemme nyt saamaan näistä kokouksista yhteis, yhteenvedon. Me tulee Merkosuruun 11 päivä Mercosur kokoontui käydäkseen läpi tämän hetken tilanteen Euroopan unionin ja Mercosur-maiden välillä. Siellä Euroopan unionia edustava johtava neuvottelija oli Sandra Galina. Vuonna 2010 Euroopan unioni käynnisti Mercosur-neuvottelut ja hiljattain uusia neuvottelukierroksia on käyty. Nyt olemme niiden loppuvaiheessa. Edustaja Salafranca saapuukin juuri paikalle. Ehdotan, että hän asettautuu paikalleen ja sitten hän saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että saan tilaisuuden kertoa, että saan kertoa teille viimeisimmästä seurantakokouksesta neuvotteluista, jotka ovat olleet käynnissä EUn ja Mercosurin välillä. Minä ei ole papereita mukana, mutta kuitenkin aihe on sellainen, että olen siitä melko tietoinen, että ja nyt tällä viimeistä neuvottelukierrosta, joka pidettiin heinäkuussa, niin edellytykset, edellytykset on saatu aikaan neuvottelujen puitteissa. Haluaisin kiittää yhteistyöstä eri poliisiryhmien jäseniä, jotka ovat osa tätä seurantaryhmää ja sitä, että he ovat olleet jatkuvasti läsnä. haluaisin todeta, että neuvottelut etenevät myönteisesti ja että ensi viikolla on <clears throat> kokous, jossa myöskin puhutaan asioista, haluaisin todeta, että seuraava neuvottelukierrosla tullaan käymään syyskuussa. Ja haluaisin pyytää ryhmän jäseniä, kaikkia valiokunnan jäseniä kokoukseen, joka on kuukausittainen kokous, siis joka, josta käymme keskustelua komission neuvottelijan kanssa. Ja hän kertoo meille siitä, mitä edistyössä on tapahtunut eri kappaleiden osalta. En halua salata valiokunnan jäseniltä Eh, tärkeää tietoa, että tavoitteena, jonka komission jäsen on ilmoittanut ja jonka ovat hyväksyneet valtioiden päämiehet viimeisimmissä Euroopan neuvoston kokouksissa on se, että pystyy, pyrittäisiin samana tulosta näitä neuvotteluissa, kuten myöskin Rova Malmström ilmoitti tai valiokunnan kokouksissa, että siis tämä vaikea prosessi saataisiin päätökseen eh, joulukuussa kuun loppupuolella. Me kaikki tietysti toivomme, että komissio todellakin saisi työn tehtyä näin, että saataisiin aika tasapainoinen sopimus. Me tiedämme, että on tiettyjä herkkyyksiä kummallakin osapuolella. Tiedämme, että tärkeintä tällä hetkellä on eh, neuvottelujen osa, joka koskee todellakin eh, tuotteiden, tuotteita. Ja eh, tämä asian, asia, joka on hyvin olennainen. Tämä on jonka haluaisin vain todeta mutta vielä kerran on se, että komissio on pitänyt meidät erinomaisesti ajan tasalla asioista ja jäsenet, jotka ovat mukana tässä seurantaryhmässä, myöskin varjoistelijat, he, jotka ovat, jotka ovat kutsuttuja olemaan osallistumaan työhön, ja haluaisin sanoa, että tulevalla viikolla eh, torstaina lainsääntäjä delegaatio Argentiinasta, joka edustaa eri poliittisia ryhmiä, joka myös haluaa käydä keskustelua lainsäätäjien kesken ja pyritään katsomaan sitä voitaisiin järjestää tapaaminen ensi torstaina ja haluan myöskin kutsua paikalle eh, varjoesityt on joitakin teknisiä ongelmia tuon ajankohdan osalta, mutta olisi todeta, että meillä on suuria odotuksia ja että tarkoituksena on pitää kuukausittaisia kokouksia, jotta pysyisimme ajan tasalla kaikista edistyksistä, kaikista edistyksistä, joita neuvotteluissa syntyy. Ja pitää tämän tavoitteen mielen, haluaisin sanoa, että mm, todellakin haluamme pysyä ajatella sitä, mitä tapahtui näissä käynnissä neuvotteluissa ja haluaisin todellakin kertoa neuvot- jäsenille siitä, mitä edistyksiä on tapahtunut eri kappaleissa neuvotteluissa ja tärkeintä on todellakin vapautus, joka liittyy eh, eh, tiettyihin vaihtoihin ja ja myöskin on tiettyjä ja myöskin ajattelen, mikä on Argentinan tilanne, että se on tällä hetkellä Mercosurin puheenjohtajatiedot, jotka tar- joita olemme saaneet Malmströmiltä ajatellen sopimus, joka koskee Albania ja Tämä oli se, mitä halusin kertoa tässä vaiheessa. Ja tulemme jatkamaan neuvot työtä ennen eh, tärkeiden neuvottelujen seurannassa. Kiitos. Merci, uh, monsieur Salafranca. Personne ne... Paljon kiitoksia edustaja Salafranca. Kukaan muu ei ilmeisesti halua käyttää puheenvuoroa tähän asiaan liittyen. Joten ehdotan, että siirrymme Israelin seurantaryhmään 16. päivä ähm, 7. Intan ryhmä, työryhmä keskusteli ensin merkintöihin liittyvistä kysymyksistä ja tämän jälkeen äh, menettelystä, joka tulee sääntöjen mukaisuuden arviointiin teollisuustuotteet ja myöskin niihin liitteisiin sopimuksissa, jotka kattavat lääkeaineet. Äh, Sante terveyden pääosaston edustaja oli läsnä, keskustelimme teknisistä kysymyksistä. Ja nyt haluaisin ehdottaa, että esittelijämme pysyvä Intan Israel esitteli Maria Elena käyttäisi puheenvuoron. Kyllä todellakin aivan aluksi saimme ähm, sekä kaupan että terveyden pääosastojen edustajalta äh, kattavan esittelyn kysymyksistä, jotka liittyvät ähm, merkintöihin ja tunnistamiseen ja erilaisiin kysymyksiin, joita komissio on tuonut esiin. Ja tämän lisäksi aika kysymyksiin, joita emme ole koskaan käsitelleet. Tässä todellakin komissiolta pyydettiin, että tällainen arviointi voitaisiin tehdä. Ja on valitettavaa, että emme sante terveyspääosastolta saaneet kovinkaan kattavaa tietoa. Siellä keskitettiin lääkeaineisiin, vaikka kysymys, joka esitettiin luonnollisesti, oli se, että tämä sopimus liitettäisiin perussopimuksien, siis perusoikeuksia koskevien sopimuksien kunnioittamiseen. Ja myöskin tämä liittyy siihen, että siirtokunnissa näitä lääkeaineita ei ole saatu käyttöön. Äh, olemme saaneet lisätietoja, mutta tuolloin edustaja ei tiennyt mahdollisuudesta saada lääkeaineita esimerkiksi, joita on tutkimuskeskuksissa tuotettu äh, näissä siirtokuntien puitteissa. Äh, pyrimme siis näistä asioista saamaan lisätietoa. Sama asia koski yleisiä suuria linjoja. Me emme ole saaneet kunnollista arviointia siitä, mitä nämä suuret linjat tarjoavat jäsenmaiden tasolla ja jäsenmaiden tasolla eh, maiden tapa toteuttaa näitä suuria linjoja. Esimerkiksi tässä eh, komissiosta olemme saaneet tietoja tuotteista, joita aivan selvästi on siirtokunnissa tuotettu ja ne on tuotu markkinoille ja myyty. Luonnollisesti näitähän voidaan Euroopassa myydä, mutta ne on tuotu markkinoille Israelin alkuperämerkinnän kerran, eikä mainintaa siirtokunnasta ollut mukana. Tämä on todellakin ongelma. Se liittyy kapasiteettiin, joka jäsenmailla on taata se, että markkinoille tulevat tuotteet on merkitty alkuperältään oikein. Olemme siis näin nämä asiat tässä keskustelussa voidaan havaita. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, eli tässä vaiheessa kukaan haluaa lisätä pääsemme tämän kohdan päätökseen ennen kuin menemme seuraavaan. Ehdotan, että pidämme viiden minuutin tauon ja seuraava järjestetään suljetuin ovin, joten nyt pyydän, että vain jäsenet, heidän avustajansa, oikeudellisen yksikön edustajat parlamentista jäisivät tänne paikalle. Pyydän, että kaikki muut poistuvat saalista. Jatkamme viiden minuutin kuluttua.